Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. No niin, hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan.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 Koratsa Bild. Bild pyytää työjärjestyspuheenvuoroa. Rouva Corazza Bild, oletteko pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, as you know... Uh, Kiitoksia, herra puhemies. Tiedätte, että nyt on kulunut kuukausi sen jälkeen, kun tässä talossa Rova Le Penin äänestyspetot paljastettiin ja monet kollegat ja minäkin halusimme tietää, mikä on sen tutkimuksen tilanne, jota te johdatte. Erityisesti kohti